Nyt yritetään avata iltapäivän istunto uudelleen. Ensimmäinen kohta esityslistalla on kohta 12. Karl Schlüterin mietintö nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä. Karl, haluatko käyttää puheenvuoron vai voimmeko suoraan äänestää? Hyvä. Ole hyvä. Kiitoksia. Havaitsette varmaan, että tämä on hieman uusi aihe. Ryhmillä on ollut pienen, hieman ongelmia siksi koordinoida kantojaan. Neuvottelutkin ovat olleet vaikeita ryhmien kesken, koska ensin on sovittu ja sitten myöhemmin onkin peruttu kannoista ja sitten on jouduttu sopimaan uudestaan ja sama taas alusta. Ryhmien linjaukset ovat olleet vaikeita saada aikaan. Asia on kovin uusi ja ihmisten täytyy tietenkin päättää mielipiteestä, niin kuin voidaan neuvotella. Toivottavasti tämän päivän kompromissit menevät äänestyksessä lävitse, ne hyväksytään. Mutta kuulin viime hetkellä, että liberat eivät hyväksykään näitä kompromisseja, pikemminkään konsolidoitu tarkistusta 19. Tämä olisi erittäin ikävää, koska mikäli emme ota kantaa millään tavalla siihen seikkaan, että komission tiedonanto ei kunnolla kattaa tarpeellista lainsäädäntöä tai lainsäädäntötarpeita, niin silloin tässä hieman tämän koko mietinnön perusperiaatteet vesittyvät. Toivottavasti henkilökohtaisesti vielä pohditte kantaanne suhteessa konsolidoiden tarkistuksen 19 ihmiset alun perin tukivat sitä ja sitten yhtäkkiä vetäytyvät, joten hieman vaikea näissä olosuhteissa on toimia. Muuten voimme kyllä aloittaa äänestykset, mikäli konsolidoidut tarkistukset ja kompromissit hyväksytään, niin silloin tämä sujuu hyvin nopeasti. Tämäkin on argumentti näiden hyväksymisen puolesta, mutta tuloskin olisi johdonmukainen ja parempi, mikäli kompromissit hyväksytään. Muuten asia vesittyy ja muuttuu neutraalimmaksi suhtautumisessa nanoteknologian. Kaikki pitäisi saada tollekin mukaan puhaltamaan yhteen hiilen. Toivon, että todellakin äänestettäisiin konsultoiden tarkistusten puolesta, koska silloin parlamentin kanta tulisi selväksi ilman, että liian paljon otetaan tällaisia, tehdään arvoasetelmia. So, uh. Kiitokset. Voimmeko sitten siirtyä äänestämään? Hyvä. Meillä on äänestyslistat ja kaikilla teillä on äänestyskorttinne. Kompromissi 1 ja 2 äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3, 4, 5, 6, 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 8 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 19 puolesta 10 vastaan. Tämä on hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistamme 19, konsolidoitu 19. Olen hyvin pitkämielinen tänään, muutamia sekunteja äänestysaikaa lisää. Äänestys päättyy. Tarvitsette sähköiset äänestyskorttinne. 17 puolesta 13 vastaan tämä on hyväksytty. Konsolidoitu 20 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö. Se on hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu 24 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä varmuuden vuoksi sähköisesti. Tarkistamme konsolidoitu 24 tarkistusta. Äänestys on jo alkanut ja nyt se sitten päättyy. 17 puolesta 13 vastaan. Tämä on hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 28 on vedetty pois. Konsolidoitu 29 puolesta vastaan No tarkistetaan tämä. 29. Tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Sama enemmistö 17 vastaan 3. Tämä on hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 35 puolesta vastaan Se on varmaan sama enemmistö, mutta se on pakko tarkistaa, koska niin harva viitsi viitata. Tarkistamme konsolidoitu 35 tarkistusta. Sama enemmistö varmaankin äänestys päättyy 17 puolesta 13 vastaan. Se on hyväksytty. Katsotaan sitten raukeavat tarkistukset, kun on hyväksytty konsolidoitu ja, ja kompromissitarkistuksia. Nyt työllisyys 7, se on sivulla 5. Tiedättekö nyt työllisyysvaliokunnan tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90. Lund puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Tarkistamme tarkistusta 90, 90. Todennäköisesti 17 vastaan 13. No ei ihan. Työjärjestyskysymys. Olin kovin pahoillani. Haluaisin mielelläni äänestää, mutta en löydä korttiani mistään. Ja mitä minä nyt teen? Minä olen pyytänyt, että tekninen toimisto toisi tänne kortin, koska en ilman korttia voi äänestää. En löydä sitä kerta kaikkia mistään. Olen kovin pahoilla. Minä kyllä mielelläni äänestäisin. Uh, ah, I'm sorry, stupid... Pahoittelen, pahoittelen. Saksan kielen taitoni oli huono. On huono, mutta ilmeisesti sinulla on ongelma puuttuvan kortin kanssa. Tämä on varmaankin henkilökohtainen ongelma. Saat varmaan toisen kortin tai on varmaan muitakin teknisiä mahdollisuuksia. Ei, ei se ole mahdollista. No, she's, she's present, but, but we have had precedence few times I'm sorry. Pahoittelen, tästä on kyllä huonoja ennakkotapauksia. Meillä on kuitenkin säännöt, pahoittelen. Jos haluat työjärjestyspuheenvuoron, olkaa hyvä ja viittaakaa meillä, viitatkaa. Meillä on täällä säännöt, ei kannata huudella sinne. Tämä on viimeinen kokous. Muutamia kertaa olemme päättäneet, että sähköisestä äänestyksestä ei tehdä poikkeuksia. On ihan mahdotonta käyttää käsiäänestystä silloin, kun sähköisesti äänestetään. Uh, Nyt me tarkistimme jo tarkistuksen 90, Osa Westlund. Se oli 17 vastaan 4, se on hyväksytty. 78 Schlüteriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 Schlüter puolesta vastaan tyhjää. 17 vastaan 14, se on varmaan taas sama tulos, mutta tarkistetaan sähköisesti. Oh, there is one additional member present. Numbers will be. Jaha, numerot muuttuvat tällä kertaa. 17 vastaan 15. Äänestys päättyy. 16 vastaan 15 mutta se on kuitenkin hyväksytty. 68 Rova Ferreira puolesta. Vastaan. Kerran vielä. Nostakaa käsiä. Tarkistetaan se sähköisesti. 68 Ferreiralta. Äänestys alkaa sähköisesti 68 tarkistus. Äänestys päättyy. 16 puolesta 17 vastaan. Tervetuloa Rova Gutierrez Cortines. Karl Schlüter, tarkistus 80 puolesta vastaan. Katsotaanpas, tarkistetaan sähköisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 16 vastaan. Adopted. 81 Se oli hyväksytty 81 Schlüter. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Vote is open. Äänestys alkaa. The vote is closed. 16 to... Taas 16 puolesta 17 vastaan. Tämä on hylätty. Huomaan, että herra Blockland on täällä nyt ihan VIP-henkilönä. Sitten työllisyysvaliokunta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Slyytteriltä 82 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. We are checking 82. Tarkistus 82 Schlüteriltä sähköisesti. The vote is closed. Everybody... Äänestys päättyy. Oletteko kaikki äänestäneet? 19 puolesta, 16 vastaan. Tämä on hyväksytty. Sitten työllisyys 13 puolesta vastaan. Tyhjää eri enemmistö, mutta tarkistetaan se nyt sähköisesti. Emplö 13. Äänestys päättyy 22 puolesta, 13 vastaan hyväksytty. Emplö 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä sähköisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 17 vastaan. Se on hyväksytty. 88, synod. who's in... Sinot, 88 puolesta ja vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. ja päättyy. 21 puolesta 13 vastaan se on hyväksytty. 106 106 Ferreira puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy 21 puolesta, 13 vastaan. Se on hyväksytty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Melkein identtinen 96-97 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 98 sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 9 puolesta 24 vastaan. Se on hylätty. 101. Rova Riis. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 kaksi identtisestä, yh, identtistä tarkistusta 19 ja 20. 19 ja 20, koska siinä sanotaan, että jos konsolidoitu 28 on hyväksytty, mutta sitä ei ole hyväksytty. Eli meidän on äänestettävä näistä. Kuka puoltaa? Puolesta? Vastaan? Tyhjää? Ne on hylätty. 29 Schlüter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. ja päättyy. 18 puolesta 17 vastaan se on hyväksytty. 34 Lyyttär puolesta vastaan sama tilanne. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 17 vastaan pu- hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 Schlüter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan se kuitenkin 43 Schlüteriltä. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 5 vastaan. Se on hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa ja päättyy. 17 puolesta, 18 vastaan. Se on hylätty. herra Blocklandin päätöksestä. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy 17 vastaan 17. Se on hylätty silloin. 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy 17 puolesta 18 vastaan. Se on hylätty. 48 Schlüter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 21 puolesta 14 vastaan tämä on hyväksytty. Kiitoksia esittelijä Karl Schlüterille ja onnittelut. Voimme sitten siirtyä esityslistan kohtaan 14. Komitologia, kemikaalien rekisteröinti, arviointi, rajoittaminen ja lupamenettely REACH-liitteen 17 osalta asbestikuidut. Guido Sakoni varmasti esittelee aiheen. Ja sitten on äänestettävä suullisesta kysymyksestä ja päätöslausuman luonnoksesta. Olkaa hyvä, herra Sartori. Olkaa hyvä. Nyt meillä on seuraava esityslistan kohta jo. Antakaa nyt puheenvuoro herra Sakoonille kunnianarvoisen hiljaisuuden vallitessa. Herra Sakoni. Kiitos. Luulen, että tämän aloitteen myötä me voimme täysipainoisesti esittää sitä roolia, joka meille kuuluu. Meidän täytyy siis todellakin pahtia, että REACH todellakin noudatetaan. Helmikuussa julkaistiin päätös komitologiasta liittyen määräyksiin, jotka taas liittyvät REACHin toteuttamiseen. Liitteessä seitsemän, lisä, liitteessä seitsemän lisätään liitteestä yksi vanhasta direktiivistä osa 67-69, jossa säännösteltiin markkinoille saattamista vaarallisten, arm, vaarallisten kemiallisten aineiden markkinoille saattamista. Tämä päätös tehtiin siis komissiossa niistä aineista, jotka ovat rajoituksen alaisia. Kohdassa kuusi, ellen erehdy, ennakoidaan myös sääntelyä asbestikuiduista, vaan joiden vaarallisuus ja riskitekijät ovat kaikille tunnettuja. Eihän tämä oli ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut, mutta komissio on vahvistanut aika paljon poikkeusmenettelyjä. Joillekin jäsenvaltioille on mahdollisuus siis turvautua poikkeusmenettelyihin tietyin turvallisuusehdoin ja aivan erityisesti tiettyin ehdoin, että jolloin käytetään kloori-puhdistuslaitteistoja, joissa käytetään tiettyjä kuitutyyppejä ja ennakoidaan myös poikkeuksia joihinkin artikloihin, jotka, joissa puhutaan asbestikuiduista. Tässä muutama sana vanhasta direktiivistä tulee myös olemaan tulla myös tekemään tarkistus vuonna 2011. Mut, eli siis tarkoituksena on poistaa nämä poikkeusmenettelyt, mutta se ei ole mitenkään yksinkertaista. Poliittisena ryhmänä me olemme ajatelleet ehdottaa päätöslauselmaehdotusta, jossa me emme mitenkään vastusta komission ehdotusta, mutta me pyydämme komissiota toimimaan lähivuosina siten, että se eh, pois, jotta voitaisiin saada määräyksiä, jotka kieltäisivät, poistaisivat lopullisesti nämä vaaralliset kemialliset aineet. Eli jonkinlainen facing out asbestikuiduille ja voitaisiin ruveta kevittelemään vaihtoehtoisia korvaavia tuotteita. Näinhän on jo asianlaita, joitakin korvaavia tuotteita käytetään jo. Totta kai on kyse, mikäli mikään helppo asia, on kyse siitä, miten me voimme <clears throat> kor- valvoa niitä Öö, tehtaita, laitteistoja, mekanismeja, joissa asbestia on käytetty, jossa asbestia on käytetty rakennusmateriaalina. Miten me voimme valvoa, että se tapahtuu turvallisesti? Me haluaisimme va- hyvän vastauksen komissiolta. Me olemme saaneet jonkunlaisen vastauksen viime viikkojen aikana komissiolta, mutta haluaisimme tietää, onko komissio valmis seuraamaan meitä tällä linjalla. Kiitos. Thank you very much. Uh, uh, Kiitoksia paljon. Koordinaattorit ja varjoesittelijät ehkä haluavat kommentoida. John Bowis ja sitten herra Musakio. Sorry? Anteeksi, kuinka? No. Ah, d'accordo. No, okei, okay, hyvä on. If I understand... Mikäli ymmärsin oikein, tämä tarkoittaa sitä, että te olette puolesta, eikö niin? Joten herra Musakio sitten. Sì, io voglio spendere qualche parola in più del mio amico John Bowie. Muutama sana täydennykseksi Bowiksen sanoille, koska viime päivinä hän, minä olen osallistunut tapaamisiin, jossa keskusteltiin asbestista ja kuulin paljon lukuja, sain paljon tietoja, jotka ovat aika dramaattisia. Me kirjasimme viime kierroksella koko joukon kuoleman tapauksia ja huippu saavutettiin vuonna 2000 huippu tullaan saavuttamaan 2018. Ehkä tämä on seurausta niistä politiikoista, joita on harjoitettu. Ja se, että ihmiset ovat altistuneet vuosikausia asbestille, tämä koskettaa minua hyvin läheltä. Ja meillä on aivan erityisvastuu tässä kysymyksessä. Minä olen ihan samaa mieltä herra Sakkoonin kanssa. Me haluamme äänestää, joka liittyy strategiaan, päivämääriin ja siitä, siitä, niihin tapoihin, miten voimme päästä pois tästä paineismaisesta tilanteesta, joka koskettaa satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä. Meillähän on siis moraalinen vastuu hoitaa tämä asia kunniallisesti loppuun ja mielestäni parlamentilla kaiken sen muuta, mitä herra Sakoni sanoi, parlamentilla on keskeinen vastuu, keskeinen tehtävä ja moraalisesti meidän täytyy puoltaa tätä ja puolustaa tätä ehdotusta, jota me konkreettisesti tässä viemme eteenpäin. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia paljon, herra Brody. Grazie Presidente. Sono sorpreso perché questo dibattito si tiene quasi tutto. Hyvä puheenjohtaja, minua vähän hämmästyttää tämä keskusteluun. Tämä on nyt italialaisten keskinäistä mittelyä, se on vähän yllättävää. Mutta haluan kuitenkin korostaa muutamia seikkoja, jotka eivät liity ainoastaan asbestin käytön tai sille altistumisen seurauksiin. Se liittyy myös siihen, jotka ovat kirjaimesti olleet altistuneita, mutta tässä on kyse myös useista sukupolvista. Jos ihmiset jos pitää esimerkiksi pestä työvaatteet, nämä ihmiset ovat altistuneet asbestille, jotka siis ei ole kyse vain työvaatteiden käyttäjistä, vaan työvaatteiden pesijöistä, jotka altistuvat tälle ja saattavat siirtää tämän altistumisen vielä eteenpäin. Meidän täytyy löytää ratkaisuvaihtoehto pitkälle aikavälille. Ei pyritä poistamaan vaan ami, asbestia, vaan meidän täytyy myös pystyä muuttamaan ö, erilaiset myyt, erilaiset kuidut, pienhiukkaset, ö, kaikki mahdolliset ainesosat, jotka vaikuttavat hengityselimiin kielteisesti ja tuhoisasti. Eli täytyy toimia sillä tavalla, että että kaikki asbestiin liittyvät ainesosat tai sementtiin liittyvät ainesosat poistetaan ja että kuidut voidaan tuhota ja että kuitujen, <clears throat> kuitujen sitominen sementtiin ei vaikuta tuhoavasti ihmisten terveyteen. Nämä kuiduthan voivat jossain vaiheessa lähteä leijumaan ilmakehään. Ja jos me pyrimme vain purkamaan asbestia sisältävät rakennukset. Se ei poista ongelman ydintä. Meidän täytyy myös pystyä pinnoittamaan näitä eri aineita. Thank you. Karl Schlüter. Kiitoksia sitten Karl Schlüter. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on hyvin lyhyt kysymys komissiolle vain. Milloin te aiotte esittää ehdotuksen rakennusjätteistä? Te olette pitkään jo luvanneet sitä. Yeah, no one, no one else on my list, so... Muita puhuja ei listallani niin ollutkaan, joten voisin antaa puheenvuoron komissionirteille herra Klaus Perentille. Eikö se ole ollutkin hänen nimensä? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herrassa Koonia siitä työstä, jota hän on tehnyt, kun hän tarkastellut komission ehdotusta. Ja kiitos myöskin päätöslauselmasta, Voin vakuuttaa teille, että komissiolla ei koskaan ollut tarkoitusta löysentää nykyisiä asbestin käyttökieltoja tai sääntöjä millään tavalla. Olemme parlamentin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että asbestista pitäisi kerta kaikkiaan päästä eroon. Asetusluonnos, joka teillä on edessänne, oikeastaan siirtää vanhat rajoitukset, joita on annettu 30 vuoden ajan direktiin pohjalta liitteeseen 17 REACH-asetukseen. Olemme tarkastaneet asioita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme mukautua uuteen oikeudelliseen ympäristöön ja samalla haluamme selventää asioita. Asbestisäännöt ovat osa tätä työtä. Poikkeukset, joihin Sakoni viittasi, esimerkiksi elektrolyysilaitteissa käytetyt asbesti kuidut. Tämä on mukana nykyisissä säännöissä neljässä jäsenvaltiossa, jota kuituja käytetään 2006-2007 yhdessä jäsen, äh, jäsenvaltioiden on äh, yritysten kanssa ja myöskin työntekijöiden kanssa on keskusteltu asioista, kunkin osapuoli on lähtenyt kommenttiinsa näihin poikkeuksiin. Säännöt, jotka teillä on edessä, ne eivät millään tavalla vesitä nykyisiä sääntöjä tai tee niistä löysempiä. 2011 tulee lisäsääntöä vielä käyttöön, koska tiedetään, että yritysten tehtävänä on löytää korvaavia aineita asbestille ja nyt odottelemme vielä tuloksia näissä pyrkimyksissä vuoteen 2011 mennessä. Tarkastelimme myöskin jätteen käsittelykysymystä, jonka herra Brodi mainitsi omassa lausumassaan. Yritykset ovat antaneet meille tietoa siitä, että mikäli prosessissa syntyy jätettä, se denaturoidaan ja kuidut poistetaan ja ne muutetaan lasimaiseksi materiaaliksi, joka ei enää omaa samoja ominaisuuksia kuin asbestikuitu. Herra Schlüter esitti kysymyksen niin ikään. Minä vien tätä viestiä eteenpäin ympäristöpääosastolle, jätteenkäsittelyosastolle siellä, koska en voi hihasta nyt ravistaa vastaus tämän kysymykseen, koska tämä ei ole minun osastoni kysymys, mutta minä kyllä vien tätä eteenpäin ympäristöpääosastollakin tätä viestiä. Thank you very much indeed. Kiitoksia paljon, joten mikäli sallitte, voinemme siirtyä suoraan äänestykseen suurista kysymyksistä ja päätöslauselmaesityksestä. Ikon anteeksi, kiitos Sakoni niin vielä haluaa puheenvuoron. No, solo una, una sottolineatura di un aspetto che... Haluan todellakin korostaa erästä seikkaa, joka jäi vähän vähemmälle huomiolle, jotta asiat olisivat selkeitä. En minä ole ihan samaa mieltä siitä, että hyväksytään nämä poikkeukset näille kuudelle tehtaalle tai kuudelle laitteistolle. Puhutaan kuudesta tehtaasta neljässä jäsenvaltiossa. En halua myöskään puhua artikloista, joista vielä ei ole oikein mahdollista saada mitään tarkempaa tietoa, kuinka paljon ne sisältävät asbestia, kuinka suuri on asbestipitoisuus niissä. Mutta mutta 2005 oli eräs luku, joka mainittiin. Meidän täytyy nyt hyvin hoitaa ja valvoa tämän äärimmäisen vaarallisen tuotteen käyttäytymistä – me ehkä asiat eivät ilmene samalla tavalla kuin muutama vuosi sitten. Meidän täytyy tajuta, kuinka suuri vastuualue meillä tässä on. Meidän täytyy olla tietoisia asian vakavuudesta. Haluan yksinkertaisesti vain sanoa teille, niin kuin täällä on sanottu, että on aika paljon teknisiä oikaisuja tähän päätöslauselmatekstiin tässä on ollut jotain virheitä tekstin muokkauksessa, tekstin laatimisessa. Puhunko siitä nyt? Onko se hyvä? Ehkä teille on jo jaettu näitä oikaisuja sähköpostitse kaksi tai kolme sanaa, jotka pitäisi muuttaa, eli toisin sanoen poistaa. I think that if uh, there must be some... Luulen, että jokin ratkaisu täytyy löytyä kyllä komission puolelta ja vielä tänään. Okay, yeah, I, I... Selvä. Haluaisin vain selventää, mitä sinä oikeastaan nyt peräänkuulutat. Uskon, että voidaan nyt selvittää tätä asiaa ja äänestää päätösosamaesityksestä niin muutettuna kuin sitä on muutettu John Bowis. Vahvistaisin vain, mitä Kuidosakkoni sanoi. Olemme saaneet kaikki nämä pienet muutokset, jotka tullaan tekemään. Olemme samaa mieltä, eli äänestäkäämme kokonaisuudesta. Kiitos. Okay, so it's not necessary to have any other statement. Joten muita lausumia ei tarvitakaan, koska kaikki tietävät nyt, missä mennään, ja poliittiset ryhmät saavat ehdotuksen lievästi muutettuna, joten me voimme äänestää suullisesta kysymyksestä ja sitten myöhemmin äänestetään päätöslauselma esityksestä. Onko tämä selvää? Hyvä. Ensimmäinen äänestys on koneäänestys. Vai voitaisiinko tämä hoitaa ilman koneita. Kuka on puolesta? Sen puolesta, hyväksytään suullinen kysymys. Vastaan. Tyhjää. Selvästi hyväksytty. Sitten päätösosama esitys näin muutettuna. Koneäänestyksenä. Andreassa ehdotti koneäänestystä, niin hyvä niin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 4 tyhjää, ei vasta ääniä. Kiitoksia paljon ja onnittelut Kido Sakonille. Voin ehkä vielä mainita alustavasta aikataulusta. Tämä tulisi täysistuntoon mahdollisesti huhtikuun kakkos täysistuntoon. Ja sitten seuraavana onkin kohta 15 esityslistalla. Kyse on selonteosta Envivaltuuskunnan virausta Istanbulissa. Viiden maailman vesifoorumi oli vierailun aiheena. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron valtuuskuntamatkalle osallistuneille valikunnan jäsenille. Ivo Timaista näkemyksiään. Kristina Gutierrez Cordines, joka oli valtuuskunnan puheenjohtaja, hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Oletteko te valmiina, hyvä rouva? Olkaapa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Oli paljon sirkusta tämän matkan ympärillä. Minä olen kyllä ihan samaa mieltä siitä, kuinka te, miten arvio pitää tehdä oli syytä pohtia, että minkä takia tämä foorumi järjestettiin ja sitten arvioida sen tuloksia tehdyistä ehdotuksista. Tämä, tämän foorumin takana oli YK ja UNESCO, jotka järjestivät tämän yhteistyössä järjestöjen eri, eri vesialuejärjestöjen kanssa. Sen tarkoituksena oli kannustaa vesivaranto, vesiolosuhteita kaikissa olomuodoissaan kaikille kansoille, kaikille maille tämän vuosituhannen aikana. Samanaikaisesti oli myös tietenkin tarkoitus keskustella ja miettiä ratkaisuvaihtoehtoja. Siellä oli, siellä oli parlamentaarisia valtuuskuntia ja sitten olivat myös toisella puolella ministerit, jotka todella tekevät päätöksiä. Heillä oli nämä lopulliset asiakirjat hallussaan ja käsissään. Meillä, meillä oli mukanamme oma päätöslauselmamme, jonka tärkeinen tavoite oli, että vesi on jokaisen perusoikeus. Se pitäisi saada perusoikeuksien luetteloon. Ja siellä oli paljon lehtimiehiä paikalla ja, ja todettiin, että se oli totaalinen epäonnistuminen, koska tavoitteissa ei onnistuttu, ei päästy tavoitteisiin. Mutta mitä minä sitten pohdin tämän kaiken jälkeen? jos täällä oli noin 118 maata, jotka tukevat tätä ehdotusta, että se on perusihmisoikeus, jos Kanada, joka kaikista tiukimmin vastusti tätä, vaikka me voisimme taistella, voisimme vieläkin enemmän ottaa kantaa. Miksi Kanada vastustaa? Minä uskon, että jos me, jos meillä olisi oikein tiukemmat tavoitteet, jos meillä olisi yksi, niin aino, ainut tavoite tälle matkalle olisi ollut todella epäonnistunut. Meidän tavoitteessamme olisimme epäonnistuneet, jos jos emme olisi saaneet aikaan myöskin tätä keskustelua. Meillä oli erittäin hyvä päätöslauselma ja siitähän äänestetään täällä. Miksi Kanada ja muut maat haluavat vastustaa tätä ihmisoikeuskysymystä. Minä luulen, että koska emme ole riittävästi kehitt- selittäneet heille, että minkä takia haluamme sen ihmisoikeuksien piirin. Kanada sanoo, jos se on perusihmisoikeus, jos vesi on yksi sitä, jos jossakin maassa on tulvia, niin silloin siellä vesi saastuu, niin niin silloin voidaan sanoa, että siinä maassa ei ole tarpeeksi infrastruktuuria, että vesi, vesivaranto olisi käytetty oikein, että, että tulvavettäkin voitaisiin käyttää hyödyllisesti. Eli siis ne maat, joil, jotka ovat ratkaiset vesiongelmat, ovat ne, jotka ovat valmiita hyväksymään tämän. Mutta minä ymmärrän, että esimerkiksi minun maassani Pohjois-Espanjassa vesi on usein saastunutta, koska puhdistuslaitokset eivät toimi riittävän hyvin eikä niitä ole riittävästi. Minä luulen, että vaikka tämä koko asia on totta, niin sitä ei kaikkien toimesta hy- taholta hyväksytty, niin kuitenkin 80 prosenttia osallistujista hyväksyi tämän ajatuksen ja mielestäni se on silloin onnistunut. Emme me ole epäonnistuneet. Meidän täytyy kuitenkin pitää tiukemmin tästä kiinni ja korostaa, kuinka tärkeää on saada oikeus veteen perusihmisoikeuksien piiriin. Toisekseen, yksi ajatus, joka parlamentti, joka parlamentti pitäisi tuoda esille. Mehän olimme siellä erittäin vahvasti läsnä meidän täytyisi sanoa, että katsokaapas nyt. Yksi, eh, ihmisoikeus ei ole vain yksi väittämä, se ei ole vain yksi filosofinen ajatus. Meidän täytyy toimia siten, että maat sitoutuvat toimimaan myös sen mukaisesti, esimerkiksi vesidirektiivin mukaisesti. Silloinhan ei voi olla itään ihmisoikeuksia, perusihmisoikeuksia, jos ei sillä ole seurausvaikutuksia. Meidän täytyy saada samalla yhtäläinen lainsäädäntö, jonka myötä kansalaiset pääsevät tämän perusoikeuden sen perusoikeuksen, perusoikeuden piiriin. Eli meidän täytyy saada täydentävää lainsäädäntöä, meidän täytyy saada tärkeä, riittävästi rahoitusta, meidän täytyy saada infrastruktuuria, jotta tämä ihmisoikeus voisi toteutua näissä maissa. Tämä on aika monisäikeinen ongelma ja sen sitä täytyy analysoida kaikilta kantilta. Siinä on rikosoikeudellinen puoli, siinä on lainsäädännön puoli, siinä on rahoituspuoli ja meidän täytyy myös muistaa, että, että tämän myötä vedet eivät saastu lisää, joet, sisävesistöt eivät saastu lisää. Tämä on kokonaispaketti. Tähän liittyy kokonainen lainsäädännön paketti, joka on tärkeä ja se on erittäin laadukas paketti sen takia, me emme saa ajatella tässä vain Eurooppaa. Meidän täytyy viedä tämä laatupaketti Euroopan ulkopuolelle. Tämä oli yksi keskeisistä keskustelun teemoista. Oli siellä muitakin teemoja, jotka olivat tärkeitä, koska siinä päästiin liikkeelle asiantiimalta. Aika iso konflikti oli vesivarojen raja-alueiden vesivarojen käytöstä – koska mehän tiedämme, että monissa maailman, monilla maailman alueilla on paljon rajajokia, jotka synnyttävät konflikteja. konflikteja. Sinne on rakennettu suuria patorakennelmia, jotka synnyttävät myös konflikteja. Meillä on Espanjassa paljon vesivaroja, mutta meillä on sopimuksia Portugalin kanssa ja meillä ei ole mitään ongelmia raja koska molemmin puolin kunnioitus toimii ja meillä on kaksi valtiota ja me, e, ja me jaamme vesivarannot tiettyjen pelisääntöjen mukaan. Ja me olemme yrittäneet, me olemme myös kuunnelleet paljon tor- Turkkia, koska Turkilla on erittäin vakavia vesiongelmia. Sillä on vakavia ongelmia rajanaapureiden kanssa, mutta sen pitäisi pystyä löytämään samankaltaiset ratkaisut <clears throat> rajat ylittävässä vesivarantojen yhteiskäytössä. Mutta oli myös paljon muitakin teemoja. Oli erityis intressiä erittäin tärkeän keskustelun suhteen Unescon viimeisimpien työiden suhteen. Unescon pitäisi tehdä jonkinlainen maailmanlaajuinen diagnoosi maailman vesivarantojen tilasta. Puuttuu kapasiteettia, puuttuu infrastruktuuria, puuttuu lainsäädäntöä, puuttuu rahoitusvaroja. Tämähän rahoitushan on perusta, jotta voidaan taata ihmisoikeudet. Meillä oli erittäin tärkeä rooli silloin, kun puhuttiin yksityistä ja julkisista vesivarannoista ja vesivaroista. Me totta kai, eh, meillä on yksi kappale päätöslauselmassa, jossa puhutaan <clears throat> julkisten ja yksityisten vesivarojen tasapainottamisesta. Tässä on kaksi toimijaa, yksityinen ja julkinen sektori. Täytyy muistaa, että monissa tapauksissa on olemassa erittäin vahva yksityinen sektori, joka on tehokas ja toimiva. Tämä voisi olla yksi ratkaisu. Totta kai ammattiliitot tässä puuttuvat peliin. Täällä on muita kollegoja, jotka tuntevat tämän teeman erittäin hyvin. Meidän täytyy myös muistaa, mikä on julkisen sektorin osuus. Mehän olemme myös sitä mieltä, että me emme saa tässä päätöslauselmassa poistaa yksityistä puolta julkisen kustannuksella. Monista teemoistakin keskusteltiin ja niistä oltiin aika lailla yhtä mieltä. Ja loppujen lopuksi puhuttiin paljon solidaarisuudesta vesivarantojen käytön hyödyntämisessä. Miten jaetaan vettä paremmin, miten solidaarisuus toimii, se on aika suuri ongelma niissä maissa, joiden, joilla on yhteiset rajajoet. Afrikassa, Lähi-idässä tämä on todellinen ongelma. Meidän täytyy totta kai muistaa Syyriä ja Gaasan oikeudet vesivarantojen yhteiseen oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Nämä eivät ole mitään kansallisia teemoja, vaan ovat ylikansallisia teemoja, mutta meidän täytyy muistaa perusperiaatteet, kenellä on oikeus veteen. Liik- asia nyt kähti liikkeelle minun mielestäni. On yhä, enemmän, on yhä enemmän maita, jotka pyrkivät saamaan paremman vesivarannon, paremmanlaatuista vettä tarjottavaksi kansalaisille, mutta meidän täytyy olla enemmän läsnä vastaavissa äh, foorumeissa. Seuraava pidettäni Meksikossa. Minä luulen, että meidän täytyy antaa enemmän sanavaltaa ja puhevaltaa niille, niille tovereille, jotka todella tietävät asiasta enemmän meidän eh, täytyy eurooppalaisina antaa enemmän tukeamme ja panostustamme siihen, miten voidaan todella soveltaa tätä käsitettä perusihmisoikeuksista niissä maissa, joissa se ei ole vielä toteutunut. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia paljon. Roberto Musacchio pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Grazie. Eh, Kristina. Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskon, että Kristiina sanoi jo hyvin monia asioita. Hän ilmaisi asiansa oikein hyvin. Ja haluaisinkin oikeastaan kiittää häntä, koska hän johti valtuuskuntaa erinomaisella tavalla. Minua kiinnostaisi kuulla, mitä muutkin sanovat valtuuskuntamatkasta ja siitä, mitä siellä tuli ilmi. Monien maiden edustajia paikalla – ja myöskin kansalaisjärjestöjen edustajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia tavattiin. 150 italialaistakin kansalaista oli paikan päällä osallistumassa niin sanottuun kansalaisyhteiskuntafoorumiin, joka järjestettiin tämän virallisen foorumin liepeillä. Joten emme hukaneet hetkeäkään aikaa, vaan teimme hyvin paljon työtä. Kristiina tämän totesi jo heti aluksi. Hän sanoi, että foorumin lopulliset tulokset eivät sitten loppujen lopuksi olekaan kovin kummoisia. Ainakaan mediassa tuloksia ei pidetty kovinkaan hyvinä siksi, että emme saaneet aikaan päätöslauselmaa, jossa vesi olisi luokiteltu perusoikeudeksi. Tämä oli alkuperäinen tarkoitus kyllä. 29 maata kyllä oli tämän kannalla, mutta ennen muuta yhden seikan vuoksi asia kaatui. Mikäli sanomme, että että vesi on perusoikeus, silloin meidän täytyy paneutua tähän asiaan syvällisemminkin, ja tällä hetkellä tähän ei ole olemassa välineitä. Miksikö? Siksi, että meillä on vain tämä foorumi, ja foorumi on vapaaehtoinen luonteeltaan. Tiettyjä rakenteita on olemassa, ja pystymme kyllä organisoitumaan ja järjestämään tilaisuuksia. Ja meillä on erilaisia toimia, joiden kautta voimme vaikuttaa asioihin, mutta tässä kaikessa tapahtui virhe. Vuoden 1992 Rion huippukokouksessa tehtiin virhe. Meillä oli silloin kolme perustekstiä. Yksi liittyi biologisen monimuotoisuuteen, yksi aavikoitumiseen ja kolmas veteen. Tai pikemminkin vesiä se unohdettiin, koska kolmas äh, päätöslauselman aihe oli jokin muu. Huolimatta siitä kritiikistä, jota voidaan esittää, kaikesta huolimatta me emme ole pystyneet tekemään riittävästi virallista työtä vesiasioiden kuntoon hoitamiseksi. Emme ole veden puolesta taisteltu yhtä paljon kuin ilmastonmuutosta vastaan on taisteltu. Meidän pitäisi käyttää nyt varoja ja aikaa ja energiaa nimenomaan vesiongelmien käsittelyyn. Niin ikään. Nyt on jo korkea aika näin tehdä. Tämä vain lisäyksen siihen, mitä Kristiina sanoi. Olemme painottaneet sitä, että vesikin pitäisi ottaa mukaan päätöslauselmaan omaisesti Kööpenhaminaan mennessä YK ja UNESCO on todennut, että vesiongelmien ja ilmastonmuutoksen välillä on erittäin läheinen yhteys. Vesi pitäisi siksi ottaa mukaan laajempaan yhteyteensä, kun keskustellaan ilmastonmuutosongelmista. Huolimatta siitä, mitä ideologiaa kannattaa, meillä pitäisi myöskin vettä koskeva pöytäkirja. Ja virallinen lausuma asiasta pitäisi myöskin saada aikaan. Sitten kun päätös on tehty, täytyy ryhtyä todenteella tekemään töitä en usko, että mitään muita ongelmia on. Työtä nimenomaan tarvitaan niin paljon. Ja kyse on todellakin perusoikeudesta. Ilman vettä ei kerta kaikkien voi elää. Niin yksinkertaista se on. Meidän täytyy nyt tehdä sitoumussa, mutta tahdon lisäksi tarvitaan välineitä ja välineitä tällä hetkellä puuttuu. Tämä on tämän koko taistelun ydin. Ja haluaisin kiittää Kristiina ja pyydän, että kaikki lukevat tämän valtuuskuntamatkan tiimoilta tehnyt raportin. Uh, uh, next member. Kiitoksia. Seuraava valtuuskunnan jäsen, joka haluaa puhua, on Rova Ayala Zender. Olkaa hyvä. Thank you, President. Um, muchas gracias. Sí. Kiitos paljon. Halusin vain vähän täydentää sitä, mitä tässä kollegat ovat jo sanoneet. sanoneet mielestäni tämä valtuuskunta matka oli erittäin mielenkiintoinen. Osallistuminen ja tapaamiset kahdenkeskisinä olivat, olivat sitä, mitä odotettiin ja ainakin odotettiin, että parlamentti voisi todellakin reagoida joissakin tilanteissa odotetulla tavalla ja se tuli kyllä esille keskusteluissa. Voisin sanoa, että mehän ri- olimme aika lailla sidottuja päätöslauselman tekstiin parlamentti liittyi siihen yleiseen vetomukseen, joka tehtiin muiden parlamentaaristen valtuuskuntien nimissä, että vesi, puhdas vesi olisi perusoikeus ihmisille. Minä ymmärsin, niin kuin Hermosakin sanoi, että, että täällä kysyttiin, että oliko ministerit mukana keskustelussa, mutta meille oli ilmiselvää, että parlamentti halusi tuoda tämän asian esille ja me halusimme myös vaikuttaa äänestystuloksiin. Myöskin eh, oikeus veteen, oikeus puhtaaseen veteen, oikeus puhdistettuun veteen, oikeus julkiseen veteen, oikeus kontrolloituun julkiseen veteen oli se keskeinen teema, jota me halusimme tukea. Me halusimme myös, että kaikkia resursseja pystyttäisiin vahvistamaan tämän vesitilanteen parantamiseksi kun ajattelemme tulevaa lainsäädäntökautta, niin tämä on tärkeä tehtävä. Meillä oli erittäin tärkeitä tapaamisia YK edustajien kanssa vesikysymyksen tiimalta. Unescon edustajien kanssa meillä oli myös tärkeitä tapaamisia tulevaisuutta ajatellen, jos ajattelemme vesivarojen käyttöä, mm, mutta tuli ilmeisen selväksi, että täytyy todella järjestää enemmän tämän tyyppisiä globaaleja foorumia, tapaamisia ja saada sille enemmän institutionaalista puitteistoa, koska jos me ajattelemme nyt, että miten voidaan paikantaa näitä keskusteluja, Tällä hetkellä puitteet ovat aloitteen tasolla, ne ovat monimuotoisia, mutta lähtevät eri yksityisiltä tasoilta, tahoilta mutta myönteistä tässä kaikessa oli se, että voidaan keskustella tämän tyyppisistä isoista teemoista, saadaan, saadaan YK siipien suojaan. Niin kuin päätöslauselmassa sanotaan, että pitää taata ihmisille perusoikeutena puhdas veden saanti puhtaan veden saanti ja käyttö. Tässä tuli esille tietysti myös ilmastonmuutos, mutta meidän täytyy muistaa, että siellä oli latinalaisesta Amerikasta, Afrikasta parlamentaarisia valtuuskuntia, niin heille oli erittäin tärkeää saada kuulla tämä Euroopan parlamentin ongelman asettelu ja miten he kokivat, että me haluamme korostaa, kuinka tärkeää tämä oikeus ihmisoikeuskäsitteenä on ja tulevaisuuden haasteena tämä on tärkeä, jos ajattelemme esimerkiksi Kööpenhaminaa. Tässä mielessä meidän kontaktit erityisesti myös ammattiliittoihin olivat tärkeitä. Me laadimme tärkeän vetoomuksen, olimme allekirjoittajana tärkeässä vetoomuksessa, jossa mainittiin myös talouskriisi ja rahoituskriisi, kuinka vakavasti ja se on <clears throat> ja konkreettisesti se on vaikuttanut myös maailman vesitilanteeseen, kuinka on yksityistetty vesi laitoksia. Me puhuimme tässä Britannian tilanteesta noin 20 vuotta sitten ja työntekijät myös kysyivät meiltä ja sanoivat meille, miten voidaan <clears throat> syventää tätä asiaa, että voidaan todella taata tämä oikeus kansalaisille. Yritykset myös nykyisessä kriisitilanteessa ovat todenneet, kuinka tilanne on konflikti, konfliksoitunut ja kuinka tilanne on hyvin epävakaa – ja kun me korostimme, että viranomaistella on erittäin tärkeä vastuu vesivarantojen hoitamisessa, varsinkin silloin kun niitä on yksityistetty. Ja me halusimme korostaa, kuinka viranomaisillakin on tärkeä rooli tämän perusoikeuskäsitteen vahvistamisessa. Haluan to- en halua toistaa kaikkea sitä, mitä on sanottu, mutta haluan myös sanoa sihteeristölle, kuinka helppoa meillä olisi todella luoda kontakteja eri tahoihin. Thank you very much indeed. Uh, Kiitokset. Onko muita? Näin ei ole. Kiitän Gutierrez Cortinesia, Musakiota, Senderia tästä tärkeästä puheenvuorosta. Sitten siirrymme estyslistan viimeiseen kohtaan. Kyllä tosiaan tämä on viimeinen kohta. STOA, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi. Dorit Corbey, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, eh, voorzitter. Ik zal het eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti vain, koska kello on jo paljon. Aika rientää ja tämän valiokunnan viimeinen kokous ainakin nykymuodossaan. Kollegat, jotka olivat paikalla edelliselläkin vaalikaudella, tietystikin muistavat, että STOA tutki muun muassa Kinder-yllätysmunia lasten turvallisuuden kannalta. Muitakin tutkimuksia Sto on tehnyt hiljattain se muun muassa teki tutkimuksen, jonka suhteen totesin, että nyt on päästy suklaamunista hyvinkin paljon edistyttyä pidemmälle. Pitkä matka on kuljettu Kindermunista, kun tarkastelee Stoan viimeaikaista työtä. stoan onnistunut saamaan liikkeelle hyvin moniakin menestyksekkäitä hankkeita, jotka ovat kiinnostavia meidän kannaltamme ympäristön ja kansanterveyden kannalta. Nyt voin ehkä lyhyesti raportoida teille niistä. Ei näe tietenkään sisältöä ryhtyä puimaan sen tarkemmin. Suosittelen sen vain, että kaikki, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta, tutkivat itse näitä Stoana mielenkiintoisia raportteja. Yksityiskohtainen kunkin hankkeen kuvaus löytyy tuon vuosikertomuksesta myöskin. Se on teille jaettu. Ja nyt kerron hieman enemmän Stoon tekemästä työstä. Sto on tehnyt lukuisia tärkeitä tutkimuksia viime vuosina. Ensinnäkin voin mainita niistä seuraavan. Yksi kiehtovimpia aiheita, joita on tutkinut ja mitä minä olen koskaan lukenut, oli kysymys, joka liittyy siihen, mitä tapahtuu, mikäli eri teknologioita yhdistetään, bioteknologioita, tiede- ja viestintäteknologiaa, lääketiedettä. Mitä tämä merkitsee ihmiskunnan kannalta, mikäli eri tieteen alla pystytään käyttämään yhdessä hyväksi? Tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimuksen ala. Ja tästä on käyty mielenkiintoista keskustelua. Kaksi ja puoli vuotta sitten, kun tutkimus tehtiin, se oli ajankohtainen ja minä suosittelen sitä pidetäänkin päivänä luettavaksi. Se on erittäin mielenkiintoinen johtopäätöksiltään. Toinen seikka, mitä Stoa on tutkinut, liittyi antibioottiresistenssiin. Kaikki tässä valikoinnissa tietävät, että miten suuri ongelma antibioottiresistenssi on. Tämä on erittäin ristiriitainen aihe monissakin jäsenvaltioissa, ei pelkästään ihmisten, vaan myöskin eläinten kannalta katsottuna. Joten meidän täytyy kehittää hyviä strategioita, joilla voidaan taistella resistenssi-ilmiötä vastaan antibioottien käytön yhteydessä. Tämäkin tutkimus on todellakin lukemisen arvoinen. Voi mainita jotakin muitakin hankkeita, joita ei tosiaan vielä saatu päätökseen, eri Global Human Health-hanke. Tämä on tutkimushanke, jossa on mukana monia lääkealankin yrityksiä, julkisviranomaisia. Ja sen tarkastellaan sitä, miten julkisviranomaiset voivat vaikuttaa lääketehtäiden tekemään tutkimukseen ja tutkimuksen suuntaan. Tämäkin on erittäin ristiriitainen, kiistanalainen aihe, mutta erittäin mielenkiintoinen samalla. On mielenkiintoista nähdä, mitä poliitikot voivat tehdä ohjatakseen tutkimusta esimerkiksi. Kuinka poliittisella puolella voidaan puuttua siihen, että sellaiset sairaudet, jotka ovat jääneet hieman lapsipuolen asemaan, saavat enemmän huomiota osakseen tutkimuspuolella. Tulevat energiajärjestelmät on yksi tutkimuksen aihe. Mehän, meillähän on tämä 2020-2020 tavoite kestävän energiahuollon ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Sto on erittäin paljon tehnyt työtä myöskin tämän asian setvimiseksi. Tutkimustulokset ovat erittäin mielenkiintoisia niiden tulosten lisäksi, joita komissio on saanut omissa tutkimuksissaan aikaan. Liikennettä on tutkittu ja liikennepuoleltakin on syntynyt monia merkittäviä tutkimuksia, jotka liittyvät tuleviin haasteisiin. Toinen seikka, jonka tutkiminen on vielä kesken, liittyy Rova Omen Räyttenin lempiaiheeseen. Human Enhancement. Tämä on nimeltään tarkoituksena on tarkastaa sitä, miten ihmisten aivotoiminnan kapasiteettia ja fyysistä kapasiteettia voidaan parantaa erilaisen, erilaisten hoitojen, implanttien, siirrännäisten, lääkkeiden, huomausaineiden avulla. Tietystikin tässä on kyseessä myöskin monia eettisiä kysymyksiä – jotka tulevat poliittiselle agendalle hyvinkin pian sen jälkeen, kun tuo saa työnsä päätökseen. Täällä on muitakin hankkeita, esimerkiksi eläinten terveyteen liittyvä hanke, terveys ja elintarvikkeet, näiden yhteydet, eläinkokeet, tietojen viestintäteknologian rooli, erityisestikin silloin kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, tämän tyyppisiä aiheita. Kukin näistä aiheista on erittäin mielenkiintoinen ja erittäin tärkeä. Totesin vielä jälleen kerran, että viime vuosina STOA on tehnyt aivan valtavan hyvää työtä ja minulla on ollut suuri ilo ja kunnia olla Stoan paneelin jäsen ja seurata, olen samalla voinut seurata Stoan tekemään työtä. Mitä Stoan paneeli sitten puolestaan tekee? Työ on erittäin korkealaatuista ja se tietämys, jota olemme saaneet työn yhteydessä, saattaa olla strategisen tärkeä myöskin tämän valiokunnan ja muiden valiokuntien kannalta parlamentissa. Joten onko sitten kaikki ruusuista, onko kaikki kunnossa? Ei tietystikään, koska STOA pitäisi käyttää paljon enemmän hyväksi kuin tällä hetkellä. Uskon, että nämä tutkimuskysymykset ja suhteet parlamentaaristen valiokuntien välillä tai valiokuntien suhteita todellisen maailman tutkimuspuoleen ovat vielä lapsi lapsen kengissä. Meidän pitäisi enemmänkin tehdä yhteistyötä ympäristökysymysten seitsemiseksi yhteistyössä Stoan kanssa. Ja meidän tehtävämme on parantaa suhteitamme Stoan, jotta voimme paremmin käyttää sen tuloksen hyväksemme. Loppujen lopuksi ei tämä ole niin helppoa kuitenkaan käytännössä. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Uskon, että kaikkien Stoan raporttien suhteen, jolla minkäänlaista poliittista painoarvoa, erityisestikin silloin kun on kyse esimerkiksi antibioottiresistenssistä meidän pitäisi saada Stoa esittelemään nämä raporttinsa tänne valiokuntaan. Ehkä silloin saataisiin, tai ehkä saataisiin, voitaisiin saada myöskin enemmän parlamentin jäseniä mukaan Stoan vuotuisille luennoille, koska olemme kuulleet erittäin mielenkiintoisia luentoja erittäin tärkeistä poliittisistakin seikoista, mutta kovin harva jäsen on vaivautunut paikalle. Tätäkin puolta voitaisiin parantaa jatkossa. Tämä on minun viimeinen puheenvuoroni tässä valiokunnassani. Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa viimeisestä kahdesta ja puolesta vuodesta ja haluaisin kiittää myöskin kollegoita yhteistyöhalukkuudesta ja mielelläni kuulisin teidänkin kommenttejanne tästä aiheesta STOA-paneelin työstä. Kiitoksia paljon. Thank you very much indeed. Yeah. Kiitokset. Tämä oli viimeinen kohta esityslistalla. Muita asioita ei ole. Ja ennen koordinaattoreiden kokousta haluaisin antaa teille mahdollisuuden, jos teillä on henkilökohtaisia ilmoitusasioita valiokunnalle tai Euroopan kansalaisille. Onko kenelläkään nyt puhehalukkuutta? Olkaa hyvä, sana on vapaa. <laughs> yeah. No, no, no. <laughs> Yeah. Niin, ei tämä ole mikään kidutuskeino. Halusin vain antaa teille mahdollisuuden, kun meillä on aikaa riittämiin yllättävästikin. Olemme tehneet kovasti työtä ja pitäytyneet hyvin aikataulussa siksi. Haluaisin antaa teille tällaisen poikkeuksellisen mahdollisuuden eh, sananvapauden harjoittamiseen. Se tultaisiin sitten arkistoimaan varmasti Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan historiaan. John Bowis, I, I, if... puheenjohtaja, jos me nyt tosiaan olemme lopettelemassa virallista istuntoa, niin tämähän on mahdollisuus vain todeta, huomioida, ei pelkästään tämän istunnon ja toimikauden loppu, vaan tämän koko parlamenttitoimikauden loppu. Haluaisin esittää kiitoksemme sinulle puheenjohtajana. Olet luotsannut meidät turvallisesti tämän parlamentin toimikauden loppuun toimilla puheenjohtajana ja tehnyt sen vankasti. Paineita on varmasti ollutkin, olen tietoinen siitä. Meillä on kaikilla ollut paineita omilla tahoillamme. Puheenjohtajalla sellaisia luonnollisesti myös on. Ja teillä on myös ollut kotikentälläkin vähän paineita. Ne ovat koskettaneet myös sinua, mutta kiitoksemme haluaisin ilmaista sinulle ja sihteeristölle, varapuheenjohtajalle, joka on korvannut sinua, kun olet ollut poissa. Ja koska tämä on myös omalta osaltani viimeinen istunto Euroopan parlamentissa, ellei me, ellei me järjestetään ylimääräisiä sivukokouksia, niin kymmenen vuoden jälkeen minäkin olen nyt laittamassa hanskoja naulaan niin sanotusti ja kiittäisin kollegoita hyvästä kollegiallisuudesta. Tämä on ollut yhtä lailla hauskaa, mutta rakentavaa työtä ja valiokuntina ne asiat, jotka olemme täällä vieneet läpi REACHin ja ilmastonmuutoksen ja ähm, rajat ylittävän terveydenhuollon osalta, niin nämä ovat olleet isoja aihekokonaisuuksia, joita olemme käsitelleet ja valiokuntana olemme aika hyvin pärjänneet. Kiitän kaikkia jäseniä, neuvonantajia, avustajiamme, tulkkeja ja kaikkia muita, jotka ovat huolehtineet meistä niin hyvin, että meillä on aina ollut täällä paperit saatavilla ja niin edespäin. Haluaisin kiittää moniakin osapuolia ja hyvin lämpimästi ja toivon hyvää jatkoa uudelle parlamenttitoimikaudelle, menestystä, terveyttä, onnea ja hauskanpitoa. Yeah, thank you very much, uh, indeed. Kiitoksia John. Ja onnen toivotukset sinullekin. Kiitos Akkooni seuraavaksi. Adesso faccio io come prima ha fatto John. No niin, kuten John Bowies sanoi, minä olen ihan samaa mieltä ihan kaikesta, mitä hän sanoi. Hän äsken vain sanoi, että dakurdu, kun minun, minun päätöslauselmalle asbestista minä sanan, käytän sanoja samoja, samoja sanoja. Minä en halua, että tässä nyt ruvetaan vetistelemään, kun työ loppuu jossakin vaiheessa elämää täytyy kuitenkin todeta, että joskus hauskan pito loppuu. No, vitsit vitsinä. Minä tässä myös lopettelen parlamentaarista uraani täällä. Haluan kiittää teitä kaikkia, kaikkia, kaikkia toimijoita, jotka ovat osallistuneet työhön. Te puheenjohtaja, teillä ei ollut mitenkään helppoa tämä alkutaival. Olkaamme rehellisiä, että te hyppäsitte kelkkaan lainsäädäntökauden puolivälissä ja siinä oli aikamoinen, aikamoinen homma päästä heti jyvälle. Kyllä meillä on siitä todistajia, mutta me voimme sanoa ihan hyvällä syyllä, että olette toimineet erittäin korrektisti, olette toimineet tasapainottavana tekijänä. Me olemme tehneet paljon työtä kahden ja puolen viimeisen vuoden aikana lainsäädäntötyön vauhti on ollut aika rajua, mutta teillä on ollut raudanpitävä ote tuossa nuija kädessänne ja te olette pitäneet hyvin tämän homman hallussanne ja minä en valehteli, jos sanoin, että me olin kyllä tehneet ennätystahdissa ennätyksellistä työtä. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, sihteeristöä, kaikkia toimijoita. Te olette olleet erittäin tehokkaita tässä työssä täytyy nyt katsoa myös, mitä on edessä tänä iltana. Ei tässä nyt vain kiitellä, meillähän vielä ilta edessämme. Jätetään sinnekin vielä jotakin sanottavaa. Haluan kuitenkin vielä tässä painottaa tulkkien merkittävää roolia. Heillä on aivan keskeinen rooli. Ainakin minun kannalta minä en ymmärrä sanaakaan englannin kielestä, joten minä olen täysin heidän varassaan. Se on ollut loistavaa työtä, mitä olen voinut ainakin todeta. Olen nyt tässä muutaman sanan oppinut englantia, mutta tiedän, tunnen ilmasto englannin ja reachingkin ymmärrä, mitä se tarkoittaa englanniksi, mutta jos pitää sanoa enemmän kuin hyvää päivä jollekin, niin sitten tulee ongelma. Very briefly, Chairman, I want... Chris Davis. Aivan lyhyesti vain. Haluan yhtyä niihin kiitoksiin ja onnitteluihin, joita tässä on syydetty henkilöstön ja tulkkienkin osalle. Ja myöskin puheenjohtaja haluaisin kiittää erinäisiä kiitoksia täällä jo esitettiinkin. Olen iloinen siitä, että kahden puolen vuoden ajan te ette koskaan ole katsoneet tarpeelliseksi ryhtyä Caroline Jacksonin rooliin ja ryhtyä lyttämään liberaaleja uskoakseni. Te olette tehneet erittäin hyvää, ankaraa työtä ja osoittaneet johdonmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja olette pyrkineet, pyrkineet esittämään tai edustamaan tätä valiokuntaamme nimenomaan valiokunnan puheenjohtajana ilman, että teidän poliittinen värini on millään tavalla paistanut räikeästi lävitse. Very much indeed. Kiitoksia, Karl Schlüter. Niin, huolestutitte meitä alkumetreillä, meitä vihreitä, mutta olette toimineet erittäin hyvin puheenjohtajana täyttäneet odotuksemme ja hälventäneet pelkomme. Siis olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Okay. Hans Blokland and Dagmar Rothberg afterwards. Blokland ja äh, Rothberg vielä. Mij is het eh, ook de laatste vergadering. Minulle tämä on myös viimeinen istunto, viimeinen kokous 15 työvuoden jälkeen. Ja kuten Guido ja John sanoivat, minä lähden tästä valiokunnasta on pakko tunnustaa, että nämä viimeiset viisi vuotta ovat olleet kaikista mielenkiintoisimpia viimeisten 15 vuoden aikana. Olemme tehneet suunnattomasti työtä, todella paljon lainsäädäntötyötä. Ja uskoakseni ympäristövaliokunta on todella ollut esimerkillinen työnteossa parin viime vuoden aikana, teidän puheenjohtajakauden aikana, minulla on ollut mahdollisuus tehdä enemmän kuin aikaisempina vuosina ja se on tehnyt minusta onnellisen työntekijän. On ollut erittäin mieluisaa työskennellä kanssanne ja edustaa ympäristövaliokuntaa silloin, kun silloin kun te ette ole paikalla ja se oli erittäin mieluisaa saada olla teidän sijaisenanne. Syhteeristön kanssa on ollut myös erittäin mieluisaa työskennellä. Haluan kiittää tulkkeja, eri toimijoita, yhteistyöhenkilöitä, hyvät kollegat. Me olemme aina tehneet työtä hyvässä yhteistyöhengessä ja se on todella meidän imagomme, se on todella meidän valttikorttimme tässä valiokunnassa. Me olemme toimineet harmonisesti, olemme pyrkineet yhdessä toimimaan sillä tavalla, että meillä olisi parempi, terveempi, turvallisempi elinympäristö eurooppalaisille kansalaisille. Tämä on ollut hyvä lähtökohta ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. Se on tuotu hyvin voimakkaasti esiinpäin. Toivottavasti te ette tule kaipaamaan minua paljon. Minä ainakin tulen kaipaamaan teitä, mutta kyllä minä voin poiketa tänne silloin tällä. Thank you very much, Hans Buckland. And, and... Kiitos Hannes Rova Rothberg niin yleensä minä olen hyvin varovainen etikettiasioiden suhteen ja tiedän, että koordinaattorin jälkeen ei tulisi puhua, mutta tänään teen poikkeuksen siihen. Vaikuttaa siltä, että kun katson ympärilleni, niin, niin minusta tuntuu, että olen jo vähän fossiloitunut 20 vuotta parlamenttiuraa. Täällä 15 vuotta olen ollut koordinaattorina ja viimeiset viisi vuotta Guido on ollut koordinaattorina palaan kyllä seuraavan parlamenttiinkin. Ja haluan kiittää ensinnäkin teitä, koska on aivan totta, kukaan ei pidä muutoksista. Ja kun ensimmäinen osa toimikautta Karl-Heinz Florence oli puheenjohtajana, pidimme hänestä, totu, totuimme hänen, emmekä halunneet menettää häntä ja Guido oli hyvin selkeä sananen tässä asiassa. Hän teki hyvää, avointa, reilua ja integroivaa, yhteen liittävää työtä. Ja minä olen pitänyt sinun tavastasi johtaa tätä valiokuntaa. Olet tehnyt tämän yhdessä tiimin kanssa. On myönnettävä Hubert ja muut äh, äh, olette kaikki puhaltaneet yhteen hiileen. Tietysti kiitän kaikkia. Toivottavasti tulkitkin tapaan ensi heinäkuun jälkeen kiittäen heitä. Mehän teemme eh, läheistä yhteistyötä, mutta emme tunne oikeastaan toisiamme kovin hyvin. Emme edes tiedä, minkälaisia suunnitelmia kollegoilla on. Asettuvatko he ehdolle tai ovatko he täällä vielä ensikin kaudella, enkä tiedä. Giidon osalta tiesin, hän sanoi jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että minulla on myös toinen elämä, minulla on muutakin kuin Euroopan parlamentti. Hän on menossa Firenzen takamaastoon vuorille ja tekee varmasti siellä hyvää työtä. Voin kuvitella, että hän edustaa hyvin kemikaalivirastoa Helsingissä, mutta minulla on myös muita ajatuksia hänen varalleen siitä on sitten keskusteltava <laughs> myöhemmin erikseen. Tiesin John Bowisin osalta, hän sanoi jo aikaisemmin, että hänkin on tekemässä tämä muuta. Jotkut tietävätkin sen sanonnan, että vuosi koiran elämässä, yksi ihminen on seitsemän vuotta koiran elämässä. Ja joskus olen laskenut, että kuinka monta on parlamentaarikon ikä tavallisten ihmisten elämässä. Minä ainakin sanoisin, että se on tuplat. En tiennyt että eilisen asti, että Dorette ei palaisi tänne, ja enkä tiedä moni, monien muiden kanssa Adamus Adamun osalta tiedän. En tiennyt, että Hans Blocklandkaan ei palaa, senkin kuulin juuri äsken, koska meillä ei ole koskaan aikaa tavata. Tämä tulee olemaan erilainen paikka ensi toimikaudella, eikä se tule helpottamaan työtä. Olen todella kiitollinen tähän mennessä tehdystä työstä. Ei se aina ole ollut helppoa. Emme ole olleet aina samalla kannalla, Doret ja minäkään, mutta kuitenkin meillä on aina ollut se semmoinen tausta-ajatus siitä, että haluamme saavuttaa saman tavoitteen. Ja se on tietysti helpottanut työtä ja tehnyt siitä miellyttävän viime vuosina. Tulen kaipaamaan teitä kaikkia, en aio ryhtyä nyt ähm, äh, tunteelliseksi täällä minulla on ollut jo kauan toinen tapaaminen sovittuna. En joudu, pysty siis olemaan pitkään täällä tänä iltana, mutta kaikki, jotka palaamme tänne takaisin, meillä on varmasti vaikutusta. Olette huomanneet, miten työtä täällä tehdään, huomanneet, miten, mi, mistä tässä valiokunnassa on kyse, miten asioita on vaikea erottaa toisistaan ja kuinka usein saamme palapelin koottua kuin mosaikin. Pitäkäämme tämä mielessä, kun poliittisissa ryhmissänne mietitte valiokuntien kokoonpanoja. On paljon toiveita ja ajatuksia. Ympäristövaliokunta koko toimivallallaan ja kyvyllään tehdä yhteistyötä. Se ei ole ollut aina pidetyin valiokunta poliittisissa ryhmissämme ja kuulemme aina kaiken maailman juoruja tuolla käytävillä Mutta pitäkäämme mielessä tämän hyvän hengen, jossa olemme tehneet yhteistyötä, ja ne, jotka tulevat tänne takaisin, huoma- he huomaavat, että myös muuta elämää on kuin Euroopan parlamentti, ja se voi olla aivan yhtä miellyttävää kuin tämä Euroopan parlamenttielämä. Kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille. Ja ehkäpä voin sanoa vielä pari sanasta omalta osaltani. Minulle tämä oli hieno kokemus. Ja haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä ja niistä päivistä, jolloin te opetitte minulle, mitä merkitsee Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtajan Nujan heiluttelu. Minulla on ollut poliittinen ura jo aiemminkin ja olin vuoden verran parlamentissa tarkkailijajäsenenä. Tämä on todella hieno kokemus. Ja kun minusta tuli tämän elin varapuheenjohtaja yhdessä Dagmar Roth Peretin kanssa, niin ajattelin, että tämä oli urani huippuhetkiä. Ja myöhemmin, jälkikäteen, kun minusta tuli valiokunnan puheenjohtaja, katson, että tämä todellakin oli minun urani huippuhetki. Tämä oli kaikkein tärkein tehtävä. Tehtävä, joka Joskus jopa toimin sellaisen tunteen, että onnistuin työssäni. Joskus tapahtui suorastaan katastrofeja tai miltä katastrofeja, mutta kumpikin tunne, sekä onnistumisen että epäonnistumisen tunne, joita joskus tulee poliittisen uran mittaan koetuksi, niin uskon, että tulen tekemään parhaani palatakseni tänne vaalien jälkeen. Ehkä minulla ei ole mahdollisuuksia valiokunnan puheenjohtajan virkaan, Tietysti kaikille riippuu siitä, miten hyvin puolueeni pärjää vaaleissa ja miten poliittiset ryhmät muodostuvat vaikutusvaltaisen suhteen, mutta minä kyllä pyrin tämän valikunnan jäseneksi jatkossakin ja aion jatkaa täällä tähän saakka tekemäni työtä ja haluan tehdä yhteistyötä teidän kaikkien kanssa jatkossakin ja toivottavasti tavataan vielä illalla. And the very last I forget. Thanks to Andrea Zuber and the rest of the staff. Kiitoksia Andreasille joka oli minun suojelusenkelini heti alusta pitäen ilman henkilöstöä ja ilman Andreasen varsinkaan en ikinä olisi tätä hommaa saanut hoidettua. Kiitos paljon. Yeah. Thanks, thanks to all of you. Thanks. So we have we are going to have some some uh, some uh, provisional coordinators meeting. Nyt pidetään sitten sitten koordinaattorin kokous. Muutamia teknisiä päätöksiä vain ja toivottavasti ei muuta. Ja teidät muut minä toivottavasti tapaan vielä illalla.